varapuhemiesten vaalin. Minulla on seuraavat ehdokkaat tässä. Fabio Massimo Castaldo, Corina Cretu. Richard Czarnecki, Ildiko Galpelz. Sylvie Guillaume, Alexander Graf Lambsdorff, Ulrike Lunacek, Myreed McGuinness, Dimitrios Papadimoulis, Olli Rehn, David Maria Sassoli, Antonio Tajani, Ramon Luis Valcarcel Siso, Adina Joana Valean, und rainer wieland. Die Kandidatinnen und Kandidaten Ehdokkaat ovat ilmoittaneet, että heitä on ehdotettu heidän omasta tahdostaan. Ja nyt lähdemme äänestykseen. Ensin meidän täytyy päättää kahdesta uudesta ääntenlaskijasta sen vuoksi, että ensimmäisen kierroksen ääntenlaskijoista kaksi ei ole enää läskä. Ja vedän täältä nyt lappusen. Ulle Ludvigsson. ja Peter Lundgren. Peter Lundgren? Peter Lundgren. Onko hän paikalla? On. Kiitos. Also, Herr Ludwigson und Herr Lund. Ludwigson ja Lundgren on valittu uusiksi ääntenlaskijoiksi. Ludwigson Oosta Gehen, eestä Gehen ja Lundgren Hosta kohon. Kiitos. Hyvät naiset ja herrat, koskapa ehdokkaiden määrä on suurempi kuin vapaiden paikkojen, niin meidän on toteutettava työjärjestyksen kohdan 17 kohta 1 mukaisesti järjestettävä salainen äänestys. Luen teille tämän artiklan. Niin, että kaikki tietävät, mitä tehdään ja kuinka toimitaan. Varapuheenjohtajat valitaan yhdellä äänestyslipulla. Ensimmäisellä äänestyskierroksella tulevat valituksi täytettäviin toimiin saamansa äänimäärän mukaisessa järjestyksessä ne 14 ehdokasta, jotka saavat ehdottoman enemmistön annetuista äänistä. Jos valittuja ehdokkaita on vähemmän kuin täytettäviä paikkoja, toimitetaan toinen äänestyskierros samoin ehdoin jäljelle jäävien paikkojen täyttämiseksi. Jos tarvitaan kolmas äänestyskierros, jäljelle jääneiden paikkojen täyttämiseksi riittää suhteellinen enemmistö. Äänten mennessä tasan iältään vanhimmat ehdokkaat julistetaan valituiksi. Vaikka tässä jaetaan äänestysliput ja pyydän, että te taitatte sen ja sen lisäksi ruksitte nimen, sen nimen kohdalla, joka on teidän ehdokkaanne. Hyvät naiset ja herrat, kerron vielä tärkeän asian. 14, me valitsemme 14 varapuhemiestä, joten teillä on mahdollisuus antaa maksimissaan 14 ääntä. Äänestysliput, joissa on enemmän kuin 14 ääntä, ovat mitättömiä. Jos te haluatte, te voitte valita vain yhden mutta enintäin 14 ruksia tähän paperiin. Kaikki, mikä on enemmän kuin 14, on mitätön. Ich habe den Wahlgang zwar noch nicht eröffnet, aber mir en ole vielä aloittanut äänestystä, mutta selvä. Jos te nyt haluatte tuollaisella hopulla lähteä liikkeelle, niin lähtekää vain. Aloitetaan äänestys. Was soll ich machen? Ja, Frau Gill, bitte. ist ja jetzt sinnlos. Thank you, President. I was trying to get... Kiitoksia puhemies. Halusin saada huomioon aiemmin, koska ajattelin, että säännön 17 nojalla ei poissuljeta sitä, että voisimme myöskin kuulla näiltä varapuhemiesehdokkailta lausunnot, kuten puhemiesehdokkailta, ei yhtä pitkään, Ehkäpä minuutti per henkilö olisi ollut riittävää, jotta olisimme saaneet ajatuksen siitä, ketä oikein äänestämme. Minusta siitä olisi kovasti hyötyä avoimuuden nimissä, koska tässä on valtavasti uusia jäseniä. sehen, ist das jetzt nur eine Frage. No, tämä on nyt ihan teoreettinen pyyntö jota me emme ehtineet ajoissa miettiä. Kollegat ovat tässä äänestysinnossaan, lähtivät rynnistämään tuonne vaaliurnille jo ennen eh, kun edes avasin sen, joka osoittaa, että demokratia siis luo omaa elämäänsä. Olette ihan oikeassa, mutta en voi enää muuttaa asioita. Haben alle Abgeordneten ihre Stimme ab? Ovatko kaikki äänestäneet? Ah ja. Okay. Ja, ja, ja. Il y a encore des filles. pas, par Mais qu'est-ce qu'il fait Meine Damen und Herren, ich frage noch einmal, ob alle ab Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki äänestäneet? Selvä. Meine Damen und Herren, meine... Hyvät naiset ja herrat. Vielä viimeinen kysymys. Ovatko kaikki jäsenet äänestäneet? Ovatko lasten, äh, äänten laskijat äh, myös äänestäneet? Ovatko äänten laskijat äänestäneet? Näin näyttää olevan. Joten äänestys on päättynyt ja pyydän, että laskijat menevät saliin R1.1. Istunto keskeytetään ja äänellä ilmoitetaan, kun istunto jatkuu. Ja te näette sen myös tuolta näytöiltä. Istunto on keskeytetty.